Vamos. ¿Cómo? Bonjour à tous. Hyvää päivää kaikille. Hyvää päivää kaikille. Buenos días. Niin, hyvää päivää kaikille. Ja meillä oli koordinaattorien kokous tässä ja toivomme tosiaan, että elokuu oli hyvä lomakuukausi teille kaikille ja pääsitte rentoutumaan. Ja tällä tavoin voimme jälleen jatkaa tätä intensiivistä työtä tässä valiokunnassa tällä nyt alkavalla kaudella. Koordinaattorien äh, kokouksessa me keskustelimme hyvin tärkeästä mittavasta työmäärästä, joka tällä valiokunnalla on se käynnistyy nyt toinen yhdeksättä. Meillä on valtavasti avoinna olevia asioita, ainakin 20, joista neuvotellaan, neuvoteltiin silloin, kun valittiin uusi parlamentti, ja ne pitäisi nyt jakaa koordinaattoreille tai ko- koordinaattorien kesken sosiaalidemokraattisen ryhmän pitäisi vielä valita oma koordinaattorinsa ja sen jälkeen voimme ilmoittaa huomenna siis voimme ilmoittaa, miten jaetaan nämä mietinnöt. Niinpä meillä on tänään koko päivän pitä, pituinen kokous ja huomenna myös aamupäivällä. Niinpä tänään koordinaattorien kokouksessa keskusteltiin kriteereistä, joiden mukaan jaetaan nämä 20 avoinna olevaa mietintöä. Mutta tänään meillä on esityslista, jossa on merkittäviä asiakohtia, hyvin tärkeitä asiakohtia, jotka liittyvät Ruotsin puheenjohtajakauden ministerivierailuihin ja ensimmäisenä meidän pitäisi hyväksyä esityslista, tämänpäiväinen esityslista, koska nyt ei ole tehty muutosesityksiä tähän esityslistaan, joka on jaossa ollut. Niinpä E, ensimmäisenä päätöksenä se voidaan hyväksyä. Esityslista hyväksytään siis. E, seuraava esityslista kohta. E, siinä on puheenjohtajan ilmoitukset. Mitään ilmoituksia, erityisiä ilmoituksia ei ole tässä vaiheessa. Haluan vain muistuttaa mm, näistä suosituksista, joista koordinaattorit ovat keskustelleet. Ne ilmoitetaan huomenna heti päivän aluksi. Seuraava esityslistakohta on työohjelmamme kiireelliset kysymykset Libe-valiokunnassa parlamenttikauden aluksi. Ja tässä suhteessa on hyvä tietää, että luettelo kaikista lainsäädäntömenettelyistä on jaettu teille. Se Eh, nämä asiakirjat ovat kaikkien eh, valiokunnan jäsenten käytettävissä, mm, samoin kuin eh, sellaiset asiat, jotka komissio niin antaa ennen vuoden loppua. Ennen seuraavaa valiokuntakokousta koordinaattorit ja esittelijät ehdottavat niitä kysymyksiä, joista pitäisi prioriteettikysymyksinä keskustella ajatuksena tässä on se, että jotkut näistä lainsäädäntömenettelyistä ovat sellaisia, että oikeusperusta muuttuu, jos Lissabonin sopimus tulee voimaan ennen kuin lopullisesti hyväksytään ja julkaistaan nämä asiat virallisessa lehdessä. näin käy erityisesti ehdotuksiin, jotka liittyvät niin sanottuun kolmannen pilarin asioihin, poliisiyhteistyö eh, esimerkiksi. Uusi lainsäädäntömenettely eh, otetaan näin ollen käyttöön. Eh, niinpä pyytäisin, että esittelijät pitävät mielessänsä tämän näkökohdan, samoin kuin muiden, asio- muiden toimijoiden pitäisi työskennellä tässä samassa hengessä. Uusi sopimus muuttaa joitakin nykyisiä oikeusperustoja tai sitten laajentaa niiden soveltamisalaa tai luo uusia oikeusperustoja niin, että mennään yhte- yksimielisyydestä määräenemmistöpäätöksiin Tämä koskee nimenomaan laillista maahanmuuttoa ja viisumipolitiikkaa. E, kaikissa näissä tapauksissa tämä työ, joka on tehty jo aikaisemmin, on e, etuna tälle uudelle lainsäädännölliselle menettelylle ja meidän pitää varmistua siitä, että esittelijämme neuvottelevat muiden eh, toimielinten kanssa ja ovat tietoisia tästä kehityskulusta. Loppujen lopuksi eh, uusi eh, sopimus vahvistaa parlamentin asemaa kansainvälisissä neuvotteluissa, jotka liittyvät poliisi- ja rikosoikeudellisiin kysymyksiin. Tässä vaiheessa me toivomme, että Irlannin kansanäänestys vaikuttaa tähän tulokseen ja asiat selkeytyvät mahdollisesti jo kuukauden kuluessa. Tässä valiokunnassa sen jälkeen arvioimme uudestaan meidän työohjelmaamme, työsuunnitelmaamme sen mukaisesti, mutta tässä vaiheessa olen pyytänyt oikeudellisen yksikön kannanottoa ja olemaan valmiina vastaamaan kysymyksiin ja mielellämme annamme oikeudelliselle yksikölle puheenvuoron tässä vaiheessa ja toivomme heiltä tukea meidän lainsäädäntötyöskentelyymme. Edustaja tai herra Kajola, herra Kajola oikeudellisesta yksiköstä. Luonnollisesti juridinen osasto on täällä antaakseen teille kaiken mahdollisen juridisen avun, jota saatatte pyytää työnne kuluessa. Kuten tiedätte, juridinen osasto pitää tehtävänään, olennaisena tehtävänään, auttaa parlamentin valiokuntia lainsäädännöllisessä työssä ja kaikissa niissä kysymyksissä, jotka koskevat e, erilaisia juridisia näkökohtia, joita voi tulla esiin valiokuntien työssä – oikeudellinen osasto pitää tehtävänään myös puolustaa eurooppalaisia toimielimiä kansallisella tasolla, erityisesti riitakysymyksissä, joita Euroopan parlamentissa saattaa tulla esiin. Kuten olette korostaneet, on luultavaa, on luultavaa, että Lissabonin sopimus astuu nopeastikin voimaan. Ja tässä tapauksessa, jos Lissabonin sopimus siis astuu voimaan, on tärkeitä muutoksia odotettavissa, jotka koskevat niitä alueita, jotka koskevat nimenomaan teidän työtänne. Erityisesti, niin kuin sanoittekin, kaikessa, mikä koskee poliisiyhteistyötä, joka tällä hetkellä on normaalissa lainsäädännöllisissä kehyksissään Euroopan parlamentin valtuuksiin tulee tällöin kansainvälisten sopimusten neuvotteleminen. Olemme tänään palveluksessani kaikkien näiden kysymysten osalta, mutta myös mahdollisesti sellaisissa tapauksissa, joita teille saattaa tulevaisuudessa tulle autamme siis kaikin mahdollisin tavoin oikeudellisissa kysymyksissä Euroopan parlamenttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Nous vous Kiitoksia teille, Rakajola. Haluaako joku puheenvuoroa tästä asiasta koskien avoinna olevia kysymyksiä, mietintöjä? Onko tässä vaiheessa mitään kysymyksiä esitettävänä? Halutaanko kysyä jotakin Lissabonin sopimuksen voimantulon vaikutuksista näihin kysymyksiin, jotka liittyvät tämän valiokunnan työhön. Oikein hyvä. Niin, olkaa hyvä. Halusitteko te puheenvuoroa? Ei. No siinä tapauksessa, niin kuin sanoikin koordinaattorien kokous, kokouksessa keskusteltiin Lissabonin sopimuksen vaikutuksista näihin avoinna oleviin kysymyksiin joita pitää tässä valiokunnassa vielä hoitaa. Ja me saimme aikaan metodin, jonka avulla voidaan jakaa uudelleen eri poliittisille ryhmille nämä kysymykset Samu Busutil antoi ehdotuksen tietystä metodista, että otettaisiin erilaisia kategorioita ajatellen poliittisten ryhmien preferenssejä, ajatellen sitä, miten jaetaan nämä mietinnöt kesken mm, ryhmien. Ja kyse on nimenomaan siitä, että sitten jos sopimus tulee voimaan, niin voimme jatkaa sillä tavoin, että pyydämme neuvoa eh, herran Kajolalta oikeudellisesta osastosta ja eh, voimme eh, tällä tavoin noudattaa oikeata menettelyä. Mutta jos nyt tässä vaiheessa ei ole mitään muita kysymyksiä, niin uskoisin, että voimme pitää tässä pienen tauon, koska Ruotsin mm, sisä- ja oikeusministerin tapaaminen on kello 11 ja näin ollen äh, mm, meillä äh, on tässä vielä muutama minuutti äh, kahvi. Pidämme tauon viisi vaille 11 saakka. Viisi vaille 11 siis.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 So, dear colleagues. Niin, hyvät kollegat. Dear colleagues. Hyvät kollegat, olkaa hyvät ja istuutukaa. Nyt taitaa olla jo aika jatkaa kokousta tämän pienen tauon jälkeen. Tietenkin arvostamme kovasti ja kiitämme ministeriä. Ruotsin oikeus- ja sisäministeriä, rouva Beatrice Askia. Tämä on meille suuri kunnia kaikille, että saamme hänet tänne hän on vastuussa puheenjohtajavaltion puolesta oikeus- ja sisäasioissa eh, kuin eh, maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka, joka on taas Tobias Billströmin alaa. Ja hän tulee eh, sitten iltapäivällä paikalle. Beatrice Ask on myös toimielinten avoimuus kysymyksissä vastuullinen. Tämä huolestuttaa parlamenttia ja varsinkin tätä valiokuntaa. Tobias Billströmin kanssa. Hän on vastuussa myös Tukholman ohjelman suunnittelusta ja siinä muotoillaan Euroopan vapauteen turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen tulevaisuutta seuraavina, seuraavien viiden vuoden aikana. Nyt on varmasti turha sanoa, että se on myös parlamentin prioriteetteja ja suositukset annetaan Euroopan neuvostolle mahdollisimman pian. Tukholman ohjelma on erittäin tärkeä ja me kaikki toivamme, toivomme, että siinä määritellään ja täytäntöön pannaan uudet lainsäädäntöpuitteet Lissabonin sopimuksessa sitten kun se tulee voimaan. Ja tästä näkökulmasta ja ennen kuin ministeri nyt antaa oman esityksensä me voimme tulkita koko valiokunnan hengen ja toivon, toiveen niin, että pyydämme, että Ruotsi puheenjohtajavaltiona tukee parlamenttia, kun puhumme siitä, miten määritellään ja täytäntöön pannaan nämä, nämä kunnianhimoiset hankkeet, jotka ovat mukana Ruotsin puheenjohtajakaudella. Toiseksi pyytäisin myös sitä, että parlamentti ja varsinkin tämä valiokunta otetaan mukaan oikeuden, vapauden ja turvallisuuden näkökohtien asioissa. Tämä valiokunta on kiinnostunut tulemaan kutsutuksi seuraavaan Euroopan unionin ja Yhdysvaltain ministerikokoukseen – joka pidetään lokakuun 27. päivä Washingtonissa oikeusavustus ja luovutuskysymykset keskustellaan tässä kokouksessa ja täytäntöönpanossa tarvitaan parlamentin tukea, joten min vaikuttaisi järkevältä, että valiokunnan valtuuskunta voisi olla mukana kokouksessa. Nyt minulla on suuri kunnia antaa puheenvuoro ministeri Beatrice Askille. Ja sen jälkeen kysymyksiä esittävät aluksi koordina- koordinaattorit. Olkaa hyvä. First of all, a short in English before... Muutama sana tähän alkuun englanniksi ennen kuin siirryn ruotsia puhumaan, niin kuin on käsketty tehdä. Hyvät naiset ja herrat, on ilo saada olla täällä teidän seurannanne käväisin täällä samassa salissa keväällä tärkeässä seminaarissa, jossa puhuttiin avoimuuskysymyksistä. Eli jonkinlainen hyvä ennen varmaan pitää tämä kokous täällä nyt samassa tilassa. olen ö, odottanut tilaisuutta päästä tänne seuraanne. Näitä avoimuuskysymykset ovat meitä kiinnostaneet pitkin kesää vaalien tuloksen selvittyä. Puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, voisin aluksi onnitella teitä kaikkia siitä, että olette päässeet joko uusina tai ehdokkaina, taikka sitten voin kyenneet eh, jatkaa virkauttanne täällä. Ja sanoin myöskin sitten eh, Live-valiokunnan puheenjohtaja Kieriä kiittää siitä, että hän on nyt eh, päässyt puheenjohtamaan valiokuntaa. Haluan tässä kiittää mahdollisuudesta esitellä Ruotsin painopistealueita oikeuden ja oikeudenmukaisuuden saralla käyn läpi pääkohdat lyhyesti ja sitten olen vakuuttunut siitä, että jäsen, valiokunnan jäsenet voivat esittää kysymyksiä asioista, jotka kenties olen jättänyt mainitsematta. Sitten iltapäivällä Tobias Wilström, kollegani maahanmuuttoministeriöstä, tulee selostamaan turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita. asioita Äh, mitä äh, tulee sitten äh, rajat ylittävän rikollisuuden vastaiseen taisteluun ja turvallisuuden lisäämiseen. Siihen haasteet ovat merkittävät. Huumekauppa, ihmiskauppa, terrorismi ovat kaikki realismia realiteetteja. Siihen on tullut sitä lisäksi muusta uudenlaista rikollisuutta, jota toteutetaan no, internetin ja uuden teknologian kautta rajat ylittävä äh, viranomaisyhteistyö äh, näiden uhkien edellä on kehittynyt toki, mutta meillä on vielä paljon työtä jäljellä, jotta äh, kykenisimme saavuttamaan oikeudellisen ja poliisiyhteistyön niin tehokkaaksi kuin mahdollista. Tähän kaivataan yhteisiä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin järjestäytynyt rikollisuus Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella ei, ota, äh, ei kunnioita valtakunnan rajoja millään muotoa. Sen vuoksi emme voi sallia myöskään paitsi rajojen, myöskään viranomaisten välisten raja-aitojen estää tehokasta yhteistyötä ja tehokasta työnsä tekemistä kansalaisnäkökulmasta rikollisuuden vastainen taistelu on tärkeä. Ihmiset odottavat, että EU-yhteistyö voisi helpottaa rajat ylittävää rikollisuutta vastaan käytävää taistelua. E, ihmiset odottavat tietenkin myöskin paitsi vapautta, myöskin oikeudenmukaisuutta kohdalleen. Meidän tarkoituksena on lisätä turvallisuutta tavalla, joka ei riko eikä loukkaa ihmisten yksityisyyttä ja yksityistä elämää. Nämä ovat erinomaisen tärkeitä muuttujia näissä kysymyksissä. Kansalaislähtökohta on myöskin meidän työmme lähtökohta. Niin, nythän on niin, että Euroopan unioni on perustuslaillisesti hyvinkin ratkaisevassa käännekohdasta. Me toivomme, että äh, Lissabonin sopimus saadaan todellakin astumaan voimaan äh, äh, lähitulevaisuudessa. Se tulee edellyttämään tai aiheuttamaan oikeudelliseen ympäristöön merkittäviä muutoksia. Ajatellen nyt vaikkapa ensisijaisesti Euroopan parlamentin roolin vahvistumista tällä sektorilla. Ja tässä, äh, tätä, tässä tarkoituksessa odotammekin äh, läheistä yhteistyötä parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa aivan erityisesti jatkossa. Sitten muutama sana äh, Tukholman ohjelmasta, uudesta viiden, viisivuotisohjelmasta, joka on nyt sitten muodostumassa Haagen ohjelman jatkeeksi, on yksi meidän painopiste, tärkeimmistä painopisteistämme. Meidän tavoitteenamme on saada tästä kunnianhimoinen, kauaskantoinen ja tasapainoinen ohjelma. Kunnianhimoinen siinä mielessä, että se todellakin kuvastaisi sitten EU-yhteistyön lisääntynyttä painoarvoa tällä oikeudellisella alalla, joka on heijastunut tähän siis työhön viime vuosina. Ja sitä, siitä sitten pyrimme luomaan työllemme asianmukaiset poliittiset puitteet ja äh, myöskin katsoa, että asetetut tavoitteet sitten todellakin muodostavat pohjan vahvistuvalle äh, yhteistyölle äh, ohjelman painopistealueella. Ja mitä tulee tähän tasapainoon, me haluamme tasapainottaa ohjelman niin, että, että, että että tällaiset regressiiviset äh, toimenpiteet olisivat sitten tasapainossa ihmisen henkilökohtaisiin oikeuksiin ja yksityiselämään koskevien äh, elämää koskevien määräysten kanssa. Tämä on meistä hyvin tärkeä askel, askel sikäli, äh, että me todellakin viestimme sitä, että, että toisin kuin aiemmissa monivuotisissa ohjelmissa tasapaino on paremmin kohdallaan – Äh, äh, Tukholman ohjelman äh, lähtökohtana on komission tiedonanto kesäkuuta. Ensimmäisen kerran tästä keskusteltiin epävirallisessa ministerineuvostossa heinäkuussa Tukholmassa. Siihen osa, osallistui myöskin puheenjohtajamme Lope Akia. Ja siinä Tämä oli hyvin lyhyellä varoitusajalla järjestetty matka ja eikä siinä ollut paljon järjestelyvaraa. E, olemme kiitolliset, että puheenjohtaja paikalle ehti. Tukholman kokouksesta jäi käsitys, että kai on vallitsee noin periaatteellinen yksimielisyys pääkohdista. Monet kollegat painottivat ja tätä kansalaislähtökohtaisuutta, niin kun komissionkin tiedonannossa oli keskeisenä. Ja samalla sitten todettiin, että to, sellaiset toimenpiteet, jotka oikeasti antavat lisäarvoa kansalaisille, ovat tavoitteena. Samoin miellettiin tarkemmat analyysit ja läheisempi EU-lainsäädännön teho ja vaikutusalueet korostuneemmin esille. Samalla pyrimme saamaan parempaa laatua lainsäädäntöön, ymmärrettävyyttä ja tällaista lähempää kansalaislähtöisyyttä, niin että myöskin painottaa sitä, että jo hyväksyttyä lainsäädäntöä pantaisiin tehokkaammin voimaan ja täytäntöön. Sitä haluaisimme myöskin tässä omassa ohjelmassamme painottaa Monet ministerit painottivat, äh, miten tärkeää, mutta toisaalta pulmallista on äh, vahvistaa luottamusta toinen toisen äh, temme oikeudellisiin järjestelmiin ja hallinnollisiin järjestelmiin. Ja tietenkin tällainen molemminpuolinen luottamus on olennainen pohja jatkotoimenpiteille ja luoda toimenpiteitä, jotka perustuvat vaihto-ohjelmiin, tehostuneeseen koulutukseen ja muihin toimenpiteisiin, kautta, joiden kautta voidaan vahvistaa yhteisymmärrystä ja, ja yhteistyötä, Erasmus-vaihto, tuomareiden vaihto, monta muitakin esimerkkejä tästä yhteistyöstä on toiminnan pitää tapahtua lähellä kansaa, lähellä niitä toimielimiä, joissa tämä työ tapahtuu, on, on tärkeää. Jos ei tunne eikä tiedä, miten naapurimaassa hommat hoidetaan, silloin tietysti on huomattavasti huonommat edellytykset ymmärtää, mistä oikeastaan on kysymys ja saada luottamukselliselle yhteistyölle hyvä pohja tämän luottamuksellisuuden äh, tai luottamuksen lisäämisen lisäksi äh, olisi nopeasti sovittava myöskin yhteisistä vähimmäisoikeuksista. Ja toivon, että me äh, puheenjohtajamaana saamme saavutamme muutamia tavoitteita Tukholman ohjelmassa luotu katse tulevaisuuteen, myöskin ajatellen yksilön oikeusturvaa ja yksin, yksilön oikeuksia. Se on edellytyksenä, että, että nämä toimenpiteet ovat tehokkaat. Ihmiset, jotka matkustavat pitkin Eurooppaa ja joutuvat josta syystä tai toisesta tekemisiin oikeus- ja tuomioistuinlaitoksen kanssa tietämättä oikeuksiaan, on yksi puute, jonka pyrimme poistamaan. Mitä sitten tulee operatiiviseen yhteistyöhön? Monet valtuuskunnat Tukholmassa olivat valmiit vahvistamaan Europolin roolia. E, Euroopa, Euroopalla voi toimia tänä ytimenä, paitsi Euroopassa, myöskin laajemmasti, laajemmalti maailmanlaajuisestikin. Komissio tiedonannossaan muutamia rikostyyppejä nostanut tällaisiksi pilottihankkeiksi, joilla voisi olla tässä rikosoikeudellisesti painotettuja erilaisten ideoiden menetelmien testaamiseksi. Siellä mainitaan ihmiskauppa, terrorismi, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, huume, huumekauppa, talousrikollisuus, väärän, väärännykset ja sellaiset, joita, joita, joita vastaan edellytetään tehostunutta yhteistyötä Euroopassa. Epävirallisen ministerikokouksen keskustelujen mittaan monet kollegat nostivat esiin ulkoiset, ede, ulkoiset ulkosuhteet. Euroopan ulkorajat eivät myöskään ole sellaisia, joita rikolliset kunnioittaisivat ja me, meidän täytyy omistaa tälle sektorilla e, lisää huomiota jatkossa. Epävirallisen ministerikokouksen e, antina tässä oli noin yhteenveronomaisesti, että, että meillä on suuri, summittainen yksimielisyys suurista linjoista jatkossa. Ja, ja, ja näitä e, näkökantoja on tietysti puheenjohtajamaan tarkoitus ää, kunnioittaa ja sitten ympätä omaan ohjelmaamme, jota, josta sitten neuvottelemme syksyllä syksyn mittaan yhteistyössä tietysti parlamentin kanssa ja samoin sitten, joka sitten johtaa parlamentin omiin päätöslauselmiin ja syksyn mittaan. Äh, äh, niin ikään äh, maahanmuutto- ja turvapaikkaministeriön kanssa me olemme työstäneet tätä Tukholman ohjelmaa yhteisesti. Ja se, että he ovat myöskin sieltä tulossa sitten sekä tähän, tähän ministeriöön että oikeusasiavaliokuntaan, samoin myöskin sitten muistakin ministeriöistä on luvassa vierailua parlamenttiin ja panostammekin sitten marraskuun täysistuntoon täällä Brysselissä jonka aikana, aikana on näistä asioista tarkoitus lähemmin keskustella. Kaiken kaik- pohjalla on siis lisätä kansalaisten luot- luottamusta yleiseen hallintojärjestelmään ja pyrkiä sieltä kitkemään niin, että sieltä saadaan kitketyksi korruptio mahdollisimman perusteellisesti pois. Ne ovat periaatteita, joita myöskin Euroopan parlamentti kunnioitti ja perään, peräänkuuluttaa. Öö, Ähm, meidän avoimuusperiaate on erittäin äh, tärkeästi esillä, samoin kuin se oli jo 201 edellisellä puheenjohtajakaudella, jolloin, tekin, joista, jo, jolloin jotkut teistäkin olivat mukana. Äh, nykyinen asetus on äh, pääasiallisesti toiminut aika hyvin. Siinä on aika hyvin punnittuja ratkaisuja sitten toisaalta, toisaalta sen välillä, minkä, miten paljon yleisöllä on oikeus saada tietoja, toisaalta sen välillä, miten paljon yksityisyyttä on tässä yhteydessä turvattava ja suojattava. Meillä on äh, tarkoitus äh, nyt sitten äh, käydä neuvotteluja saatujen kokouks- kokemusten perusteella, että saamme sitten syksyn mittaan lopputuloksen, lopullisen asiakirjan tästä asiasta, mikä edellyttää tietenkin tiivistä neuvonpitoa rakentavassa hengissä. Me pyrimme näin eh, eh, aluksi käydä, eh, käymään, ehdotamme, että aluksi käydään tämä ehdotus teknisesti läpi, niin että näemme sitä kautta sitten, mikä, mm, millaista ilmapiiriä neuvostossa on, ja sen jälkeen sitten tietysti odotamme kiinnostuneena Euroopan parlamentin reaktiota tähän Ruotsin näkövinkkelistä. Toivomme, että että, että nyt on yhtä suurta intoa käydä tähän avoimuuskysymysten kimppuun, kun konsanaan 2001 vuonna oli niin, että saamme sitten avoimuutta lisätyksi. Yhteiset ratkaisut ovat tässäkin tarpeen, jotta voisimme selvittää nämä, tämän ongelman yhden Äh, järjestäytynyt rikollisuus on äh, väärin, äh, väärinkäyttää tätä avoimuutta, mitä täällä vallitsee, ja sitä tietenkään emme voi sallia. Siihen tarvitaan hyvin toimiva poliisiyhteistyö ja maiden mailla mukaan lukien tehokas tiedonvälitysvaihto kokemusten välitysjärjestelmä ja työmenetelmien yhteensovittaminen. Se on, ne ovat avainasemassa onnistuneen yhteistyön aikaansaamiseksi. Yhteinen poliisiviranomainen Europol on erinomaisen tärkeä rajat ylittävän poliisiyhteistyön helpottava, helpottajana edesauttajana. Se Europol viettää kymmenvuotisjuhliaan ja se on saanut yhä tärkeämmän ja suuremman roolin rajat ylittävän rikollisuuden vastaisessa taistelussa tämä, tänä aikana. Ensimmäinen lokakuuta tänä vuonna puheenjohtajavaltio Europolin kanssa yhteistyössä tulee järjestämään erityisen ministerikokouksen Haagissa keskustellakseen Europolin roolista ja äh, potentiaalista. Äh, Libe-valiokunnan puheenjohtaja on tietysti tietenkin kutsuttu tähän tilaisuuteen. Kutsuu kirjan varmasti jo äh, matkalla, ellei jo saapunut perillekin. Siellä on tarkoitus sitten miettiä, miten yhteistyötä voitaisiin edelleen tehokasta. Samoin sitten rajat ylittävän rikollisuuden vastaisessa työssä on tiedonvälityksen parantaminen kansallisten poliisiviranomaisten välillä. Tämähän tapahtuu normaalin oikeudellisen yhteistyön puitteissa, niin kuin mistä on jo pitkät perinteet. EU-tasolla voitaisiin tätä yhteistyötä edesauttaa standardoimalla tiettyjä tiedonvaihtoon liittyviä avainkysymyksiä samoilla, sit saman, samalla tietenkin varjellen yksityisyyden suojaa mahdollisimman pitkälle. Se, joko niistä sovimme sitten yhdessä tai ainakin sovimme tietyistä vähimmäiskriteereistä kriteereistä koskien tiedon keräämistä ja tiedon säilyttämistä, ettei sitten suotta kerätä turhaa tietoa ja ettei sitten myöskään suotta varastoida tietoja, joita ei pidä tai ole syytä varastoida, säilyttää. Ja tulevaisuudessa sitten tämän tapaisten tämän tietojen vaihtojärjestelmän kehittämisen perustavoitteena tulee rikollisuuden vähentäminen. Ja ei siinä tietenkin ole tarkoitus millään tavalla rekisteröidä tavallisen kansalaisen arkisia askareita hänen suuntautuneisuuttaan poliittisesti tai muutenkaan. Mutta, kun, mutta jos todella halutaan taistella rikollisuutta vastaan tehokkaasti, samanaikainen rikollisuuden vastainen taistelu ja tämä yksityisen suoja eivät ole välttämättä ristiriidassa. Siihen sen pyrimme tekemään selväksi. <clears throat> Tiedonvaihdon saralla olemme myöskin pyrkineet painottamaan muitakin tavoitteita on erittäin tärkeää, että, että, että tiedonvaihto on luotettavaa ja korkealaatuista, koskien erityisesti esimerkiksi vaikkapa todistusaineistoa, äh, joka perustuu DNAhan tai äh, sormenjälkiin. Äh, oikeudellinen teknologia, kriminaaliteknologia on tässä ottanut pitkiä edistysaskelia – <clears throat> sitä, sit, sitä voidaan paitsi käyttää rikollisen identifioimiseksi myöskin syyttämän tunnistamiseksi. Ruotsi on tehnyt aloitteet aloitteen tällaisten rikosoikeudellisten laboratorion akkreditoimiseksi. Eli se on tärkeää, että, että, että tällainen rikosoikeudellinen informaatio on sitten todellakin asianmukaisesti analysoitua ja luotettavaa. Ja että näitä voitaisiin sitten käyttää samalla tavalla kautta Euroopan. Meidän tarkoituksemme on saada tämä aloite läpi vielä tämän vuoden loppuun mennessä ja toivottavasti Euroopan parlamentti ottaa esityksen se mahdollisimman rivakkaan tahtiin niin, että sitä voidaan, siitä voidaan ruveta käymään sitten asianmukaisia neuvotteluja jatkossa tällä, tämä akkreditointi ja tällä siis rikosoikeudellisen aineiston, todistusaineiston analysoinnin akkreditointiin liittyvät kysymykset ovat hyvin ää, ää, ää, tekninen. Tässä on vähän sama idea kuin se, että raideleveys on hyvä olla samanlainen kaikissa maissa, jotta rahti voisi kulkea esteettä. Tämä on esimerkiksi olennaista silloin, kun päätetään, mikä osa DNAsta sitten käytetään todistusaineistona tai, tai näin poispäin. Monista tämä on aika mielenkiintoista, koska, koska näistä nimenomaan tästä näistä asioista televisiossa näkyy ohjelmaan päivittäin. Samoin dekkareista voipi lukea mitä sitten tulee EUn yhteisten peruspilareihin, siellä tietenkin keskenäinen luottamus viranomaisten ja kansalaisten välillä on olennainen peruspilari. Ja jäsenmaiden viranomaisten tulee kyetä luottamaan toinen toisinsa niin, että, että kunnioitetaan naapurissa tehtyjä päätöksiä niin kuin omia. Samoin me tätä kautta kykenemme takamaan tiettyjä vähimmäis, tietyt vähimmäisnormit kansalaisille. Me siitä riippumatta, missä päin Euroopan unionin he liikkuvat, kansalaisten täytyy tietää, että heillä on, heillä on perusoikeudet siinä, missä tahansa jäsenmaassa. Tässä on kysymys yksinkertaisista peruskysymyksistä, että esimerkiksi saada puhua omaa äidinkieltään tai kieltä, jota ymmärtää – ja saada selville sen, mi, mi, mi, mitä oikeuksia mahdollisessa oikeus, oikeuskäsittelyssä on, on sitten itse ryöstäjän tai uhrin omenaisuudessa siellä. Äh, et nimenomaan neuvottelut näistä äh, tuomioistuimen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista äh, ovat nyt karahtaneet kiville. Se oli suuri pettymys meille, mutta haluamme, että monet Euroopan parlamentissa olivat samaa mieltä kanssamme. Ja lähes kaikki oikeusministerikollegat ovat, ovat valmiit auttamaan keskustelut toivekkaammassa ilmapiirissä. Jos hylkäämme tämän sektorin, niin silloin vaarannamme myöskin tämän yhteistyön tai kenties mahdollistamme yhteistyön vääristymisen, eh, koska kaiken kaikkiaan tämä eh, on yksi edellytys sitten jatkoyhteistyölle Euroopassa. Haluamme ikään kuin tällaisen tiekartan eh, kollegoiden parista, parissa sovituksi koskien tätä oikeudellista yhteistyötä ihan konkreettisella tasolla, mikä soisi sitten lisäarvoa tavalliselle kansalaiselle voisimme esimerkiksi sopia yhteisistä instrumenteista tulkkauksen ja käännösten osalta. Se on tärkeä instrumentti kansalaisille ja todellakin luotan tässä Euroopan parlamentin tukeen tässä yhteydessä samalla kun haluamme taata perusoikeudet e-, Euroopan kansalaisille. Meidän pitää myöskin sitten varmistaa Äh, uhrin oikeudet ja äh, velvollisuudet äh, huomioidaan samalla tavalla ja tasavertaisesti Euroopassa. Rikos on joskus saattanut aiheuttaa hyvinkin suuria vaikeuksia ja kärsimystä uhrille vallankin, jos tämä on rikos on kohdistunut häneen ulkomailla ja vielä vierassa kielijärjestelmässä, kielisysteemissä kiliympäristössä, jolloin hän ei voi tietää, äh, vielä huonommin saa selville, miten siellä siinä maassa tämä äh, järjestelmä toimii. Silloin hän saattaa tuntea olonsa hyvinkin yksinäiseksi ja, ja hylätyksi. Ja tämä ajatus on hyvä pitää aina mielessä, kun me, me keskustelemme rikoksen uhrin äh, koskea, koskevista kysymyksistä. Vapaa liikkuvuus EU:ssa merkitsee sitä, että yhä useammat joutuvat rikollisen, rikoksen kohteeksi matkoillaan Euroopassa, niin silloin on tärkeää, että he saavat sitten tietää, mistä on kysymys, mitkä heidän oikeutensa on sillä kielellä, jota he ymmärtävät. Me tavo- tavoittelemme yhteisymmärrystä strategiasta rikoksen uhrin aseman vahvistamiseksi Euroopassa. Tässä on kysymys sitä, että, että arvioidaan vastaajan ja uhrin oikeuksia e, oikeusjärjestelmän puitteissa ja ilman että ikään, ikään sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihinkään muuhun tällaiseen ei kiinnitä mitään huomiota. oikeudellisten toimenpiteiden yhteydessä mahdollistetaan sitten myöskin riittävät korvaukset vahingosta, jotka tapauksessakin on uhriin kohdistunut. Tämä on täällä parlamentissa tärkeä painopiste, kuten minulle on kerrottu, ja, ja olen varma, että että yhteistyö parantaminen on tärkeä, ei millään tavalla yksinkertainen prosessi, mutta erittäin tärkeä, että, että, että, että ne äh, tietysti äh, uhriksi joutuneen on äh, kyettävä toimimaan ympäristössä, jossa, jossa hän voi tuntea olonsa turvalliseksi. Se, niin ikään, siis Siis rajat ylittävä äh, äh, riko, rikollis, rikollisen vastainen taistelu on yksi yhteistyömme kulmakivistä. Tässä äh, tärkeässä roolissa on ihmiskauppa, jossa, joka, joka edellyttää nyt paljon tehosta, tehokkaampia toimia kuin tähän asti ja mitä tulee esimerkiksi lasten suojelemiseksi lapsipornografialta tai muuta hyväksi, hyväksikäytöltä, selvähän on, että, että huolet ovat perusteltuja ja, ja mittavia ja huutavat tehokkaampaa panostusta. Se on yksi meidän paino, painopisteistä, että, että meidän tietysti täytyy painottaa sitä, että kaikki, tämä on sellainen rikollisuuden haara, joka on erityisen kuvottavaa ja tuomittavaa ja me yhteistyö sitten ja uhrien auttaminen on erittäin tärkeä. Me ää, ää, olemme neuvotelleet tästä ihmiskaupan puitesopimuksesta, jonka toivomme saamaan voimaan vuoden loppuun mennessä. Pelkästään EU-sisäinen yhteistyö ei riitä. Tässä tarvitaan yhteistyötä kolmansien maiden eli alkuperämaiden kanssa asianmukaisten tulosten aikaansaamiseksi Ruotsi on äh, päättänyt nostaa ihmiskaupan hyvinkin korkealle esityslistalla kolmansien maiden kanssa. Tulemme tästä järjestämään kansallis, laajan kansainvälisen ministerikokouksen teeman ympäriltä, ympärillä 19.20. lokakuuta täällä Brysselissä, minkä äh, toivomme johtavan hyviin ajat, ajatuksen ideoihin niin, että, että tulevaisuudessa saamme sitten kehitetyksi tällaisen toimintapainotteisen äh, työasiakirjan, joka, jota sitä kautta sitten voitaisiin vahvistaa rajat ylittävää yhteistyötä ihmiskaupan estämisen saralla. Euroopan parlamentti on myöskin kutsuttu tähän kokoukseen lokakuussa. Ja vielä yksi tärkeä työ, joka edellyttää yhteistyötä, on lasten turvallisuus teknisen kehityksen e, johdosta e, lapsiin kohdistuvaa e, uhka on tietysti horjunut internetillä, internetin ei vallankaan tunnu, kunnioita mitään rajoja. Sen vuoksi että lapsipornografia ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on muuttanut kokonaan luonnettaan ja vaatii erityisiä toimenpiteitä. Kesäkuussa saatiin komissiolta puiteehdotus lasten hyväksikäytön vastaiselle taistelulle Ruotsi on, on, on tähän päättänyt tarttua. Tämä sisältää myöskin tämän seksiturismin ja niin sanotun grooming, groomauksen, jossa aikuiset vikittelevät lapsia netin välityksellä tämän, ennen varoitettiin lapsia puhumasta vieraille. Nyt on ihan sama asia sitten siirtynyt nettiin ja samat varoitukset ovat siellä paikallaan, eh, mutta se ei tietenkään riitä enää tämä pelkkä varoittelu. Meidän pitää katsoa, mitä me, mitä me voisimme tehdä tämän uuden todellisuuden edessä. Tulemme myöskin ää, tukemaan muita yhteistyömuotoja lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämiseksi se, äh, tämähän äh, tietysti äh, kysymyksessä suuri äh, tällainen taloudellinen panostus, ja se pitäisi saada sekä välittäjät että, että operaattorit ja samoin myöskin sitten pankit estämään tähän liittyvä maksa, maksuliikenne yhteistyös viranomaisten välillä edellyt, tulee tuottamaan koko joukon aloitteita meiltä ruotsalaisilta. Niitä on jo mainittu, mutta en että loppumattomia tässä äänessäkään olla. Me olemme, olemme kuitenkin esittäneet esimerkiksi aloitteen esimerkiksi tällaisen oikeuskäsittelyn liittyvissä kysymyksissä, tuomioistuin käsittelyyn liittyvissä asioissa maasta silloin, kun kysymys on useista maista. Prosessi on tehokkaampi sekä vastaajan että kanteen kannalta, jos yhteistyö tässä paranee oikeudenmukais, oikeudenmukaisuuden äh, saralla äh, pitäisi vahvistaa sitä tukevaa lainsäädäntöä jäsenmaiden. Meillä on nyt aika paljon päällekkäisyyttä, päällekkäistä äh, lainsäädäntöä. Sama, samasta teosta on hyvin erilaisia rangaistuksia eri maissa. Siinä pitäisi saada tehokkaampaa yhteistyötä aikaiseksi, niin että Nykyinen rikosoikeudellinen yhteistyö on, on hyvä alku tälle ja se voi olla vaihtoehto vaihto tällaiselle regressiivisille toimenpiteisille. Jos ajatellaan vaikka eurooppalaista pidetysmääräystä, siitä on hyvä esimerkki äh, että, suotta jäädä esimerkiksi odot, odottamaan päätä päätöksiä, se on erityisen tärkeää rikoksen uhrin kannalta. Eli, äh, eli nopeampi äh, tuomion siirto äh, tai äh, äh, maasta toiseen on erittäin tärkeää monissa rikoksissa, esimerkiksi vaikka juuri ihmiskaupassa <clears throat> saada, on tärkeää, että tutki, tämä asian tutkinta on hyvin fokusoitunutta. Meidän tavoitteena, että tämä instrumentti voitaisiin hyväksyä jo ennen vuoden vaihdetta. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, tässä oli muutama, muutamia näistä tärkeimmistä kysymyksistä minun toimintasektorillani puheenjohtajakauden. Kuten sanottu, olen jo monen kertaan painottanut yhteistyötä Euroopan parlamentin ja erityisesti Libe-valiokunnassa lähikuukausina. Kiitän kärsivällisyydestä ja nyt sitten äh, odotan kysymyksiä, kenties kommenttejakin, joihin toivon voivani vasta. Kiitos. Thank you so much. Kiitoksia äh, kovasti ministerille. Esittelitte hyvin yksityiskohtaisesti puheenjohtajakauden prioriteetit. Nyt voimme avata keskustelun näille jäsenille, jotka ovat esittäneet puheenvuoropyyntönsä. Ja me aloitamme poliittisten ryhmien eh, edustajilla. Ensimmäinen puheenvuoro menee edustaja Demeralle hän on äh, pyytänyt puheenvuoroa äh, kansanpuolueen ryhmän nimissä. Ähm, pyytäisin, että noudatatte puheaikaa kolme minuuttia per jäsen. Näin voimme antaa useammille puheenvuoron. Kiitos. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kovasti kiitoksia Äh, myös siitä, että minulla on mahdollisuus puhua kansanpuolueen nimissä. Kiitos Simonille siitä. Kiitoksia myös ministerille tästä äh, hyvin yksityiskohtaisesta esityksestä. Kansanpuolueen ryhmä on äh, samaa mieltä näistä Ruotsin puheenjohtajakauden prioriteeteista sisä- ja oikeusalalla ja myöhemmin puhumme siis tästä maahanmuutosta ja ihmiskaupasta, mutta nyt haluaisin sanoa teille, että totta tosiaan Tukholma Haagin jatkona on asia, johon olemme erittäin sitoutuneita ja se koskee meitä mm, aivan partavasten. Viittaisin tässä muutamaan konkreettiseen kysymykseen kun puhutaan ähm, Europolista, me haluaisimme kuulla, miten näette, olette sitoutunut siihen, että Europol ei jatkossa enää ole hallitusten välinen äh, organisaatio ja siitä tulisi todellinen eurooppalainen virasto, jossa kaikki virkamiehet ovat Euroopan virkamiehiä. Tällä tavoin äh, välttäisimme tämän Europolin äh, haurauden ja luottamuskriisin. Haluaisin tietää, miten Ruotsi on sitoutunut tähän Europol-kysymykseen. Sitten toinen kysymys. Meille on erittäin tärkeä äh, tämä asia, johon viittasitte pinnallisesti. Äh, on tärkeää, että Ruotsin puheenjohtajakaudella puututaan näihin rikosoikeudellisiin kysymyksiin. Tämä on hyvin tärkeää poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön alalla. Ja kolmanneksi sitten me haluaisimme, että Ruotsi sitoutuu lisäämään terrorismin vastaisten taistelun koordinointia. Meillä on nyt Europol, meillä on terrorismin vastaisen taistelun koordinaattori ja meillä on myös erityisyksiköt jäsenvaltioissa. Ruotsi on sitoutunut siihen, että koordinointia lisätään. Koordinointi on peräisin erikoistumisesta ja täytyy pystyä analysoimaan se, mitä jo tiedetään. Haluaisimme, että Ruotsi tosiaan sitoutuu tähän kysymykseen. Haluamme myös, että eurojustia vahvistetaan. Eh, tähän ei viitattu. Eh, miten eh, halutaan euron väärentäjiä torjua, miten tähän työhön sitoudutaan, jotta voimme puolustaa yhteistä valuuttaamme. Ja lopuksi haluaisin vielä painottaa sitä, jota itse painotitte puheenvuoronne lopulla. Eh, eli eh, kaikissa muodoissaan eh, haluaisimme torjua nimenomaan pedofiliaa. Ja tässä siis lyhyesti nämä ajatukset, mutta tässä täytyy noudattaa aikataulua. Joten kiitoksia oikein kovasti puheenjohtaja, kiitoksia myös ministerille ja Simonille. Kiitoksia sosiaalidemokraattien nimissä. Ensin puhuu edustaja Osku. Minutes again. Kolme minuuttia. Yeah, I found it. Uh, thank you. Kiitoksia oikein kovasti puheenjohtaja. Aion puhua hollantia. Thank you very much for... Um, <laughs> I'm sorry, I'm a little bit excited. Jos vain pystyn. Olen pahoillani, minua hiukan hermostuttaa. Kiitoksia tästä esityksestä. Halusin esittää kysymyksen, joka koskee aihetta, jota ette kovin paljon käsitellyt. Mahdollisesti tästä pitäisi puhua enemmän sosiaaliasioiden valiokunnassa, mutta haluaisin ottaa täällä syrjinnän eh, estävän direktiivin. Mitä Ruotsi aikoo tehdä? Meillähän on paljon toiveita Ruotsin puheenjohtajakauden osalta eh, tässä kysymyksessä. Mitä Ruotsi puheenjohtajamaana aikoo tehdä estääkseen sosiaalisen syrjinnän? Ja mitä toimenpiteitä teillä on suunnitteilla – mitä, te, mitä tulee rasismin vastaiseen valvontaan? Olemme pettyneitä siihen, että YK-kokousta ei saatu onnistumaan. Ruotsi on maa, joka aina on asettanut etusijalle rasismin vastaisen taistelun. Aikooko Ruotsi nyt järjestää huippukokouksen, joka koskisi rasismia, jotta se vaikuttaisi eli eri instrumentteihin. Meillähän päivittäin Euroopassa tulee esiin ongelmia. Monet ihmiset kärsivät tästä ilmiöstä. Odotan todella kiinnostuneena teidän vastaustanne. Kiitoksia ja seuraava puhuja ALDE-ryhmästä. Eh, edustaja Hennis Blassert, kolme minuuttia. Kiitoksia ministerille hänen erittäin selkeästä esityksestään. Eh, haluaisin esittää yhden huomautuksen. Eh, puhuitte eh, pettymyksestä, mitä tulee oikeudenkäynnin menettelyihin ja sitä koskevaan lakiin. Halusitte, että tämä asia edistyisi vaihe vaiheelta. Meillähän on oikeusperustassa huolia. Meillä on Euroopan alueella ongelmia, jotka koskevat vapautta ja turvallisuutta. Ongelmana ovat järjestelmät. Kaikki järjestelmät eivät ole aina kovinkaan tehokkaita. Meillä on hyödyllinen järjestelmä Euroopan tasolla, mutta kuitenkin parantamisen varaa on. Meillä on puitepäätös vuodelta 2008, mitä tulee vankien siirtämisestä maasta toiseen. Proseduuria on valmistettu myös Euroopan tasolla, mutta asiaa ei voida toteuttaa ennen vuotta 2011. Kysehän on myös siitä, miten päätös, joka tehdään puitelain perusteella, siirrettäisiin kansalliseen lainsäädäntöön. Jäsenmaat eivät noudata ihmisoikeussopimusta. On tavattomasti asioita, jotka ovat vielä kesken käsittelyn oikeusistuimessa. Kysynkin, miten tätä asiakirjaa voidaan viedä eteenpäin puheenjohtajakautenne aikana. Se perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Ja meillä täytyy olla myös mittapuu, jonka mukaisesti proseduurin edistymistä täytyy arvostella tasapuolisesti. Mitä elementtejä te voisitte osaltanne esittää? että kun halutaan toteuttaa vankien siirtäminen maasta toiseen, tämä ei saisi perustua siihen, että jossakin maassa on jo annettu tuomio. Odotamme vuotta 2011 siis. Kiitoksia. Kiitän oikeusministeriä tästä, painottaa tätä yhteistyötä parlamentin kanssa alalla, joka on tärkeä. Ymmärsin tästä ohjelmasta, että on tar- tar- tarkoitus vahvistaa kansalaisten oikeuksia. E, ja kuten minä tämän ohjelman tulkitsin, siinä on aika paljon konkreettisia toimenpiteitä luvassa, mitä, mitä tulee tietojenvaihdon tehostamiseen ja ja myöskin ää, tietokantojen ää, verkottamisen saralla. Samoin myöskin tämä tietojen ää, luovuttamiseen liittyvä, liittyy myöskin ää, varsinainen kysymykseni. Erityisesti kirjallisten tietojen ja myöskin matkustajatietojen luottaminen Yhdysvaltoihin ja näin poispäin, liittyykö sekin tähän teidän Tukholman ohjelmaanne kiinteästi? Vihreät pitävät myöskin yhtä, yhtä tär, tärkeänä ja konkreettisena to, toimenpiteenä kansalaisten kannalta niin tiedon, tiedon turvan ala on oikeusturva, ja sitä ei välttämättä tästä tunnista Erityisesti tällaiset äh, aktiiviset tukisuojelutoimet kolmannen pilarin alaisessa yhteistyössä ovat meidän, meistä hyvin äh, kiintoisia. Onko mahdollista, että saataan, onko luvassa tietosuojaa puitepäätöksen uudistaminen, onko se ajankohtainen, voitaisiinko sitä kytkeä tähän Tukholman ohjelmaan. Entäpä sitten äh, ohjelman seuraukset, onko, onko joku evalu, evaluaatiohan sieltä on luvassa näköjään, mutta entäpä sitten sen tulosten hyödyntäminen, miten, miten toimenpiteitä sitten arvioidaan ja, ja sit, miten sitten millä perusteella päätetään sitten toimenpiteiden muuttamisesta just ju, ajatellen juuri kansalaisten oikeusturvaa ja milloin niistä ollaan, mill, millaisissa tilanteissa niistä ollaan sitten jopa valmiit kokonaan ö, luopumaan mitä välttämättä näitä asioita ei ole aina kytketty sitten tähän esimerkiksi tietosuojaan ja näihin kysymyksiin näissä teidän ohjelmanne evaluointikriteereissä. Kenties sitten Ruotsi valtiona voisi tässä hiukan konkretisoida tavoitteitaan. Ja mitä minun myöskin tämän arvioinnin kannalta on tärkeää, ja sitä täytyisi painottaa tässä Tukholman ohjelmassa, Eli siis tällaisten uusien, uusien äh, torva, tehokkaiden suojatoimien lanseeraminen. Ensinnä tietenkin pitää saada val- te- tehokkuutta tähän jo olemassa olevan suojaan, sitten vasta tarttua näihin uusiin. Thank you. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron edustaja Tavaresille GUE-ryhmästä, haluaisin ottaa esiin, että niin monta kättä on nyt noussut pystyyn, että meidän täytyy rajoittaa puheaikaa. Pyytäisin siis, että pitäydytte tosiaankin näissä puheenvuoromäärissä, jotta voimme antaa kaikille oman vuoron. Mutta jotta saamme tämän ensimmäisen kierroksen päätökseen Tavaris GUE-ryhmästä, hän Äh, saa kolme minuuttia, sen jälkeen äh, ministeri saa puheenvuoron ja hän äh, voi sitten noin viiden minuutin aikana antaa vastauksensa, mutta ensin edustaja Tavares. Bon dia, bon dia, ministro, Kiitoksia paljon. Kiitoksia selvityksistänne, rouva ministeri, kiitoksia puheenvuorostanne. Aloittaisin kolmella konkreettisella kysymyksellä. Ensimmäinen niistä koskee SWIFTiä. Toivoisin, että eh, Ruotsi määrittelisi kantansa neuvotteluista, joita käydään uudesta sopimuksesta eh, unionin ja Yhdysvaltojen välillä SWIFTin osalta. Eh, asiallehan on omistettu jo kokous, mutta haluaisin kuitenkin kuulla kantanne Ruotsin puheenjohtaja kannan SWIFTin osalta ja sitten Europol Haluaisin tietää, mikä Ruotsin kanta puheenjohtajamaana on eh, koskien valvontaa, joka pitäisi olla demokraattinen eh, valvonta koskien Europolia ja eh, toimintaa siinä keskustelussa, jota käydään Europolin tulevaisuudesta. Ja sitten kolmanneksi ihmiskauppa. Sanoitte, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta voimme taistella ihmiskauppaa vastaan. Haluaisin tietää, onko olemassa jo kriteereitä yhteisiä tekijöitä, minimi yhteisiä tekijöitä, jotka koskevat niitä asioita, jotka oikeuden silmissä ovat tärkeimpiä, mitkä ihmisoikeudelliset aspektit ovat tärkeimpiä, vai onko kyseessä laajamuotoinen yhteistyö, jossa ovat mukana kaikki mukaan haluavat kolmannet maat. Esimerkiksi Libya olisi tällainen maa. Ja vielä kysymys, joka olisi yleisluontoisempi, eikä oikeastaan kysymys ollenkaan, vaan pikemminkin pohdinta. Ensimmäiseksi haluaisin sanoa, olin niin puheenvuorostanne, että tässä ei ole kysymys ainoastaan pääsystä asiakirjojen eh, ääreen, vaan siitä, että yksinkertaistetaan eh, kansalaisten ja Euroopan eh, toimielinten välisiä suhteita myös asiakirjojen osalta. Tässä täytyisi puhua yksinkertaista järjestelmästä, jonka jokainen voisi hahmottaa ongelmitta ja jossa esitettäisiin todelliset suhteet kansalaisten ja toimielinten välillä. Mehän vasemmalla olemme taistelleet kovasti eh, läpinäkyvyyden lisäämiseksi, mutta läpinäkyvyyttä ei ole lisätty, koska koko ajan on eh, luotu mekanismeja, jotka vain vaikeuttavat eh, lainsäädännöllisten tekstien ääreen pääryä, Tilanne on vielä monimutkaisempi kuin aikaisemmin kansalaisten kannalta, joten yksinkertaistaminen on todella aiheellinen. Ja kuten ruokaministeri sanoi, meillä täytyy olla oikeuden ja turvallisuuden välillä oikea yhteys. Tätä ongelmaa minäkin halusin käsitellä. Oikeus ja turvallisuus eivät kuitenkaan ole samalla tasolla. Ihmisten oikeudet perustuvat periaatteisiin ja turvallisuus on tavoite. Me tarvitsemme totaalisen turvallisuuden kaikkien kansalaisten osalta, mutta toisaalta oikeudet eivät koskaan voi olla sellaisia, että niitä osittain noudatetaan tai noudatetaan enemmän tai vähemmän. Niitä täytyy noudattaa aina totaalisesti. Tässä puhumme paremmasta turvallisuudesta oikeuden kustannuksella. Se on todella huono asia. Me emme voi tinkiä niistä oikeuksista, joita kansalaisilla on, ja e, vähentää e, heidän, tai vähentää toisaalta heidän turvallisuutta, turvallisuuttaan, vaan meillä täytyy korostaa e, turvallisuutta ja oikeutta yhtä lailla. Kiitoksia. Nyt pyytäisin ministeriä vastaamaan ja sitten sen jälkeen seuraava kysymyskierros ja meidän pitää varmistaa, että hänellä on myös aikaa vastata. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia näistä kysymyksistä ja näkemyksistä. Pyrin tiivistämään vastaukseni, jotta voin vastata niin moniin kuin mahdollista. Aivan kärkeen tästä Swiftistä, Swiftistä ja keskusteluista, jotka ovat meneillään. Mehän tarvitsemme sopimuksen Yhdysvaltain kanssa tässä asiassa Tämän tiedon välittämisen pohjalla äh, on tietenkin tämä terrorismin vastainen taistelu. Yksi tehokkaimmista seikoista on tietystikin estää äh, rahaliikenne. Ja tällaisissa näissä äh, rahaliikenteistä paljastuu aika, no, aika, aika nopeasti tietyt kaavat ja mallit, minkä mukaan tätä rikollisuutta pyöritetään ja rahoitetaan. Sopimus tällaisesta tiedon vaihtamisesta ihan kenen tahansa kanssa täytyy varmistua ensin tietysti, että, että siinä kunnioitetaan ihmisen koskemattomuutta yksityisyyttä. Tämä vaatii tietysti erilaista puntarointia suuntaan ja toiseen. Joka tapauksessa me olemme hyvinkin kiinnostuneita löytämään selkeästi määritellyt puitteet tälle toimelle, toiminnalle. Eh, eh, Yhdysvalloissa on paljon liikkeellä sellaista tietoa, joka olisi, joka olisi meille hyödyllistä taistelussamme terrorismia vastaan ja, ja, ja toisinpäin. Ja oli, olisi kummallista, ellei me kykenisin todellakaan löytämään mukaan tarpeeksi tiukkarajaista, mutta kuitenkin luotettavaa sopimusta näiden tietojen vaihtamiseksi. Tärkeää, että tästä keskustellaan, kun se on niinkin monimutkainen aihepiiri. Samoin terrorismiin, liitt- terrorismiin liittyvistä kysymyksistä, joita, muka, joista huoma oli mainittu liian vähän. No sitten tämä Europoliin liittyen tietysti kaikenlaisen rikollisuuden vastaisen taistelun pohjana on kansallinen työ se jäsenmaissa tehtävä työ ei ole tarkoituksena äh, nakertaa äh, jäsenmaiden vastuuta ollenkaan. Europol voisi olla hyvä tällainen äh, keskiö, keskuspaikka tälle, tälle yhteistyölle. Et, et, on hankala nähdä noin erottaa met, metsää puilta, jos näin voidaan sanoa. Europol tietää, suhteuttaa sen, mitä Tukholmassa tapahtuu siihen, mitä Lissabonissa tapahtuu. Kuten tiedätte, äh, tässä on tiettyjä toimi, toimielimiä koskevia äh, sääntöjä, äh, ja, jotka estävät tätä yhteistyötä. Sen vuoksi olemmekin päättänyt sitten kutsua kaikki asiaa kuuluvat ministerit yhteispalaveriin Europolin kanssa – tässä on nimenomaan tarkoitus sitten helpottaa tämän metsän näkymistä puilta. Joku viittasi näiden rikosrekistereiden vaihtoon. Siinäkin on paljon rajoituksia eri maissa koskien tätä tiedonvaihtoa. Haluan edelleen toistaa että monet, että, että poliisiviranomaiset ovat jo vuosia vaihtaneet tietoa, on faksattu, soitettu puhelimella, mm, faksia käytän tänäkin päivänä vähän vanhanaikaiselta, se tietysti vaikuttaa. Moni tähän tiedon vaihtoon liittyvät aloitteet liittyvät lähinnä tiedonvaihdon nykyaikaistamiseen, nopeuttamiseen ennen kaikkea. Paljon vähemmän niin siinä on kysymys siitä, että tietoa kerättäisiin lisää tai taikka luoda uusia tällaisia tiedonkeruun menetelmiä. Päinvastoin on vähän tarkoitus purkaa sääntelyä ja käyttää nykyajan teknologian Suomen mahdollisuuksia paremmin hyväksemme. Sitten tietenkin on tietysti sektoreita, joissa tietoa kenties tarvitaan lisää silloin meille puheenjohtajavaltiona erittäin tärkeää, että tieto sitten on todellakin relevanttia, että sillä on lisäarvoa ja että, että siinä on sitten äh, tällaiset turvakriteerit olemassa. Äh, äh, esimerkiksi meillä tietoturvaministerin kanta komission tiedonantoon on, on erittäin hyvää opiskelumateriaalia se On tietenkin kysymys siitä, että tieto, tieto, tietoturvan kehittäminen on olennaista. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, kokonaisuus liittyy tähän diskriminointidirektiivi. Se on toisen Eh, ministerin, eh, ministeriön toimivaltaa, koska minä en tästä asiasta tiedä eh, tuon taivaallista. En voi yksityiskohtia ainakaan en osaa, mutta muutamia seikkoja kun puhutaan esimerkiksi radikalisoitumisesta. Pitkin Eurooppaa on, on suuria ongelmia jossa, jotka, jotka koskevat, äh, liittyvät erityisesti nuorison tapaan reagoida ja toimia. Äh, aika äh, usein ihmiset tuntevat, että, että ettei, ettei tunnu kuuvansa tähän valtaväestöön. Tuolla on sen niin jollain tavalla syrjässä leimautunut, ei ole enemmistön mukana. Ja tämä on tärkeää huomiota, huomioida silloin, kun on kysymys rikollisuuden vastaisesta taistelusta, että tämä antidiskriminointi ja, syrjimättömyys kysymykset ovat tärkeitä. Tietenkin tässä on selkeät, selkeä kytkentä olemassa sen ja sitten rikollisuuden vastaisessa taistelun välillä, mutta se ei ole oikein nyt minun teekuppini. Muutama, lisä, muutama lisäkysymyksiä on, on varmaan vielä aikaa. For a Kiitoksia. Nyt meillä on kahden minuutin mm, puheenvuorokierroksen aikaa ja Inbelt ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministerille. Henkilökohtaisesti minä odotan kovasti Ruotsin puheenjohtajakaudelta, kun olen lukenut Tukholman ohjelman ehdotuksia ja kuuntelin teitä, niin näin, että keskitytään kansalaisiin. Se on erittäin tervetullut, radikaali, mm, rikotaan perinteitä Viime aikoina oikeusvaltioperiaate, eh, demokratia, näitä on eh, sorrettu. Eh, minä en kuitenkaan ollut aivan vakuuttunut, koska sanoitte sitä samaa, mitä on sanottu jo vuosikausia, näitä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kansalaisten oikeuksia ja vapauksia. Ne ovat tarpeen, koska ne tuovat turvallisuutta, mutta me emme ole saaneet minkään näköistä todistusaineistoa. Edelleen odotamme viime vuoden marraskuusta lähtien, olemme odottaneet vastausta EPn päätöslauselmaan, jossa halutaan tietoja siitä, että saammeko tällä tavoin lisäturvallisuutta. Ja minä toivon, että vastaus tulee Ruotsin puheenjohtajakaudella, koska tämä on yhä vain uskomattomampaa. Sitten avoimuuteen. Ruotsilla on pitkät perinteet avoimuudessa ja asiakirjojen saatavuudessa, joten olen tyytyväinen, kun sanoitte tästäkin asiasta, mutta haluaisin esittää konkreettisia pyyntöjä teille. Esitimme ne jo neuvostolle muodollisesti. Annatteko heti välittömästi toimenpidekäskyt eh, ajatellen SWIFT-asiaa ja sitten kaikki asiakirjat, jotka liittyvät eh, globaaleihin neuvotteluihin Aktan osalta, eh, koska tässä halutaan näitä kannettavia tietokoneita, puhelimia takavarikoida. Antaako neuvosto loppujen lopuksi vastaukset EUn jäsenvaltioiden pyynnöille ajatellen CIA-luovutuksia. Lopuksi on hyvin tärkeää, että saamme arvioinnin terrorismin vastaisen taistelun vaikutuksista. Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat olleet vuosia kausia esillä. Tällainen arviointi ruoritettiin omassa maassani ja johtopäätökset olivat järkyttävät. Sanottiin, että terrorismin vastaiset toimet ovat Äh, äh, olivat johtaneet siihen, että tässä loppujen lopuksi tulokset olivat hyvin heikot. Me haluamme siis neuvostolta hyvin tehokkaat vastaukset näihin. Kiitoksia. Moraes, kaksi minuuttia. Thank you, Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin palata vielä ministeri tähän äh, esityksen ytimeen, koska teidän pitää hoitaa koko Tukholman ohjelman ja ihmiskauppa, järjestäytynyt rikollisuus on se, johon haluatte keskittyä. Ja tämä Dias de Meran esitys liittyy siihen, miten Europol on tehokas. Meidän täytyy eh, parlamentissa olla eh, tyytyväisiä, että jos saadaan tämä virastoksi 2010 mennessä. Mutta haluaisin kysyä siitä, että jos Europolista tulee ihmiskauppa vastainen väline, tehokas sellainen, ja e, jos se ottaa tämän haluamamme roolin, niin loppujen lopuksi, kun puhutte tästä Euroopan unionin järjestäytyneestä rikollisuudesta, se on niin suuri mittakaavaltaan, että Eurooppa on liian pieni toimisto, että virasto tässä pitää miettiä myös siten, sitä, miten tietoja vaihdetaan jäsenvaltioiden välillä. Ja tässä te puhutte kunnianhimoisista kysymyksistä, esimerkiksi oikeuslääketieteellisen tiedon vaihdosta. Ja tämä on tärkeää, koska mm, me olemme siitä kaikki samaa mieltä. Kun katsotaan tätä, että vaihdetaan DNA-tietoja ja vaihdetaan tätä kautta myös yksityisiä tietoja, ette puhunut turvatakeista, kun mainitsitte nämä seikat, joten haluaisin tietää, kun näitä ehdotuksia esitetään, voisitteko puhua hiukan enemmän tästä puolesta. Ja lisäksi edustaja Hennis Blesat mainitsi nämä pidätysmääräyksen ongelmat. Ja tässä puhuttiin syrjimisen vastaisesta direktiivistä. Näillä asioilla on yhteistä se, että me emme seuraa sitä, miten täytäntöönpano on onnistunut ja miten tehokkaasti tosiaan täytäntöön pannaan sitä, mikä nyt on jo päätetty. Eli puheenjohtajavaltion pitäisi katsoa myös sitä, että hoidetaanko asiat niin kuin pitäisi. Europol on hyvä esimerkki siitä, että toimiiko se niin tehokkaasti kuin pitäisi. Tässä parlamentissa haluaisimme myös uusia kunnianhimoisia ehdotuksia. Kiitoksia Jimenez Kaksi minuuttia. No. Kiitoksia ministerille. Haluan onnitella teitä puheenvuorostanne. Eh, haluaisin sanoa eh, teille, että eh, meillä on nähtävissä paljon rikoksia, jotka menevät rajojen yli. Ja äskettäin Espanjassa on ollut useita etan, etan iskuja Majorkalla ja Burgosissa varsinkin eh, haluaisin kertoa teille, että terrorismi on yksi pääongelmia Espanjassa ja varmasti myös muualla Euroopassa. Eh, olen lukenut eh, Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelman innokkaasti ja minua kiinnostaa eh, terrorismin vastainen taistelu, mutta tässä pitää edelleen jatkaa sitä, että terrorismia torjutaan niin, että ääriryhmät eivät pääse radikalisoitumaan kun olen kuullut nyt teitä, että haluatte tukea myös uhreille, mietin tässä, koska puolustitte eh, nimenomaan uhrien oikeuksia. Käytän tilaisuutta hyväkseni eh, kysyäkseni, eh, aikooko Ruotsi ottaa käyttöön eurooppalaista säädöstä, joka harmonisoi tässä asiassa käytännöt ajatellen terrorismin uhreja niin, että annettaisiin moraalista taloudellista tukea ja muita korvauksia. Tässä eh, annan eh, ryhmäni, kansanpuolueen ryhmän tuen, samoin kuin espanjalaisten tuen. Jos eh, haluatte, voitte ottaa yhteyttä minuun ja olla yhteyksissä, yhteyksissä minun, jotta voisimme katsoa, mitä voidaan tässä mielessä tehdä. Kiitos. Kiitoksia. Rosa, kaksi minuuttia. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte, äh Kiitos puheenjohtaja haluaisin onnitella ministeriä ja hallitusta tästä hyvin kunnianhimoisesta toimintasuunnitelmasta, joka on kehitellyt hyvin kattavan kunnianhimoisen ohjelmaluonnoksen itselleen. Haluaisin muutaman kommentin tästä. Ensinnäkin poliisiyhteistyöstä. Kiitän tiedosta, että E, että, että rajat, rajat ovat kansalaisten edeltä kaatuneet, mutta valitettavasti rikollisten. Ja näin sitten on mahdollista e, vahvistaa e, poliisiyhteistyötä. Onko mahdollista kuitenkin, että tässä lainsäädäntökaudella saataan selkeä, selkeä edistystä ensinnäkin Europolin vahvistamisessa, kuten Espanjan kollega äsken totesin, että me välttämättä tarvitse mitään virastoa sinällään, vaan vaan että sitä, että, että tarvitaan mahdollisuus Euroopalle tehdä suoraa työtä, välitöntä työtä. Ja sitten toinen tärkeä piirre tässä on nopea tiedonvaihto poliisiviranomaisten kanssa. Me esimerkiksi Itävallassa olemme sitoutuneet tähän viiden valtion väliseen tiedonvaihtoon. Se, se olisi varmasti hyvä esimerkki tälläkin yhteistyöllä. Sitten nämä ulkorajat on aivan ratkaisevaa, että Eurooppa ottaa siitä vahvemman vastuun, niin että ulkorajat ovat todella turvattuja. Haluan sitä tukea ja kannattaa samoin niin ikään tässä espanjalaisen kollegamme kommenttia terrorismin vastaisen työn paremmasta koordinoinnista. Ja ihan kauniksi lopuksi uskon myöskin, että keskustelu korruption vastaisesta strategiasta on tarpeen. Itävallan sisäministeriössä on nimenomaan tätä ehdotettu osaksi Tukholman työohjelmaa. Danke. Mrs. Weber. Kiitoksia. Edustaja Weber, kaksi minuuttia. and thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos ministerille myös. Minulla on yksi kysymys. Mainitsitte tässä johdannossanne puitepäätöksen, joka liittyy liittyy menettelyihin rikoskysymyksissä ja haluatte saada aikaan tuloksia vuoden loppuun mennessä. Haluaisin kysyä, minkä tähden me käsittelemme samaan aikaan nämä puitepäätöstä, joka liittyy oikeudenkäytön kompteihin rikosasioissa. Nämä kaksi puitepäätöstä, niissä halutaan vahvistaa samaa asiaa periaatteessa, mutta niillä on hyvin erilaiset aikataulut. Oikeudenkäytön konfliktit, siinä tehdään hyvin kiireellisesti töitä, haluttiin saada se hyväksyttyä 21.10. ja toinen on sitten vuoden loppuun mennessä meille on nähtävissä valtavia eroja näiden kahden puitepäätöksen sisältöjen välillä. Se, joka liittyy konflikteihin, se ei ratkaise ihmisoikeuskysymyksissä, se on hyvin lähellä nollaa. Ja sitten toisessa taas puhutaan siitä, että mikä on mekanismi oikeudenkäynneissä, ja se on tietenkin tärkeää ajatellen suojaa. Minkä tähden näiden puitepäätösten kaksinaisuus tulee nyt esiin? please. Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni meillä on onnea, että tämä avoimuusasetus nyt on käsittelyssä juuri Ruotsin puheenjohtajakaudella. Ja uskon, että parlamentin yritys pelastaa tämä avoimuus voi onnistua Ruotsin avulla. Ja olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että, että nykyinen avoimuusasetus toimii pääsääntöisesti erittäin hyvin ja tarvitsee vain tiettyjä selvennyksiä, joita tuomioistuin on itse asiassa tehnyt tässä viimeisten vuosien aikana. Mutta minua erityisesti huolestuttaa se, kun kuulen, että neuvostossa saattaa olla pyrkimyksiä hyvin monissa yhteyksissä supistaa asiakirjan määritelmää niin, että että avoimuus kattaisi itse asiassa vain hyvin suppeasti lainsäädännöksi katsotut asiat ja tällä tavalla jäisi pois suuri joukko esimerkiksi kansainvälisiin suhteisiin liittyviä asiakirjoja. Ja ymmärrän, että juuri tähän liittyy Rouva van Inet Veldin asiakirjapyynnit, jotka hän on esittänyt muodollisesti. Ja nyt haluaisinkin kuulla teiltä, että voiko Ruotsi estää nämä yritykset supistaa Eh, asiakirjan määritelmää niin, että avoimuus kärsisi vakavan tappion. Ja voitteko valoittaa neuvostossa olevia kantoja eh, tähän koko avoimuusasetuksen tilanteeseen? Sanoitte, että, että kannat alkavat olla jotenkin selvillä. Kiitos. Thank you, Mr. Alba. Kiitoksia, edustaja Alvaro. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Äh, kiitoksia tästä äh, äh, oikeusministeriöllä meillä oli tilaisuus keskustella kanssanne Tukholmassa muutama jälkikysymys. Te puhuitte näistä oikeudenkäyntimenettelyistä. Totesitte, että, että, että, että nämä ovat tärkeitä instrumentteja Äh, voisitteko kenties äh, äh, edesauttaa tämän seikan, näiden seikkojen harmonisointia? Meillähän on hyvin erilaiset, erilaiset menettelyt jäsenmaissamme, mitä tulee näihin oikeudenkäyntimenettelyihin. Sitten tämä tietenkin tätä taustaa vastaan täytyy miettiä, että meillä täytyy saada yhteiset standardit Eurooppaan niin, että jäsenmaat voivat sitten toimia samalta pohjalta. Oliko, entäpä sitten tämä Lissa, Lissa, Lissabonin sopimuksen kautta meillähän on esimerkiksi maiden salaisten palvelujen välinen yhteistyö koskien tiedon vaihtoa ja me, äh, siinä on tällainen äh, parlamentaarinen äh, valvontaryhmä, myöskin valvontayhteistyö vireillä. Voisitteko kuvitella tässä luoda myöskin tällaisen kansainvälisen parlamentaarisen kontrollin suhteessa salaisiin palveluihin jäsenmaiden sisäisten valvontamenetelmien lisäksi? Sitten vielä Europolisti, kun te haluatte Europolille toimintavaltuuksia, e, on aika mielenkiintoista miettiä Euro, Euro, Europolin immuniteettia sitten. Sitten kauniiksi lopuksi, on, onko teillä aikeita heti näiden vaalien jälkeen, niin kun te puhuttiin tästä syrjinnän vastaisesta direktiivistä, onko teillä jonkinlaisia aikeita näitä oikeistovoimia suitsia Euroopassa? Mr. Bro. Eh, kiitoksia edustaja Brons. Yes. Niin, ilman mikrofonia. Microphone. Mike, Mike, Mike, please. Sorry. Under the European arrest... Euroopan pidätysmääräys, olisiko mahdollista, että henkilö eh, luvuttaa maasta eh, sellaisesta rikoksesta, joka ei ole rikos tuossa maassa. Entä sitten eh, Euroopan pidätysmääräys, millä, mitä toimia siihen liittyy. Ja sitten harmonisoidaan nämä oikeusjärjestelmät, onko mitään suunnitelmia, että ne pyydettäisiin väliseen luopumaan omasta järjestelmästään. Blinkevici. Edustaja Linkevisyyten. Ačiū pirmininkė ir dėkoju ponė ministrė už išsamų Švedijos pirmininkė. Kiitoksia. Haluan kiittää ministeriä tästä yksityiskohtaisesta johdannosta Ruotsin prioriteeteista. Kysyisin teiltä seuraavan kysymyksen. Tukholman viisivuotisohjelma valmisteltiin hyvin vaikeissa taloudellisissa ja sosiaalisissa puitteissa. Tämä koskee EUn jäsenvaltioita, mutta myös koko maailmaa. BKT laskee monessa maassa, yritykset menevät konkurssiin ja ihmiset menettävät työpaikkojansa. Tämä puolestaan lisää rikollisuutta – ja siitä syystä näin syntyy rahanpesulle suotuisampi ympäristö, samoin kuin harmaalle työvoimalle ja korruptiolle. Totta kai talousrikosten määrä varmasti tulee kasvamaan ja oikeustapaukset lisääntyvät. Ja kun katsotaan sitä, miten tuomareihin ja oikeusistuimiin luotetaan EU-ssa, me voimme nähdä, että tämä luottamus on melko alhainen joissakin jäsenvaltioissa. Haluaisin kysyä teiltä tässä yhteydessä eh, viisivuotisohjelman puitteissa, miten me voisimme torjua eh, talousrikollisuutta? Minkälaisia lisätoimia voitaisiin ottaa käyttöön, jotta saataisiin lisättyä eh, luottamusta tuomareihin ajatellen eh, toimielinten yhteistyötä? Edustaja Angelilli. Grazie, signor Presidente. Mi volevo... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja Lämpimät onnitteluni rouva ministerille. Toivon hänelle paljon onnea menestystä hänen tehtävässään, kun tätä kunnianhimoista tavoitetta ollaan, toteuttamisessa, ollaan toteuttamassa. Haluamme luoda paremman yhteistyön eri maiden välillä. Erityisesti tässä haluamme ottaa esiin alaikäisten kauppaamisen, pedofilian ja seksiturismin. Haluaisin korostaa näkökohtaa, jonka otittekin laajasti esiin. Olin todella tyytyväinen siitä, että olette kiinnittäneet näin paljon huomiota asiaan. Korostitte tiedonvaihdon tärkeyttä, eh, mitä tulee rikosrekistereihin eh, eri maiden poliisivoimien välillä. Tätä järjestelmää ei kuitenkaan ole paljonkaan sovellettu käytäntöön, sen laatua ja sen tuloksia ei ole arvioitu, eikä sen nopeudesta ole paljonkaan puhuttu. Haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on, että rikosrekisteristä todella tiedot siirtyvät niiden henkilöiden osalta, jotka on tuomittu lapsipornografiasta, koska tässä tapauksessa on valitettavasti erittäin suuri rikoksen uusimistodennäköisyys, joten on äärimmäisen tärkeää, että tiedot välittyvät, jotta ennaltaehkäisystä voidaan huolehtia. Haluaisin tietää, haluaako Ruotsi puheenjohtajana sitoutua kysymykseen, joka koskee alaikäisten suojelua, erityisesti mitä tulee ryöstettyihin alaikäisiin. Kuten tiedätte, lukuisia lapsia on Euroopan kansalaisten joukossa, joilla on kaksi kansalaisuus. Ja kun vanhemmat ovat, kaksoiskansalaisuus, ja kun vanhemmat ovat eronneet, he käyttävät hyväkseen kauhistuttavia oikeusopillisia keinoja saadakseen lapset haltuunsa. Edustaja Makovei. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos ministerille esityksestä. Minun kysymykseni mm, viittaa Tukholman ohjelman eh, korruptiokysymyksiin. Euroopan komissio eh, teki julkisen kuulemisen eh, Tukholman ohjelmasta ja 80 prosenttia vastaajista sanoivat, että he halusivat, että Euroopan unioni tekee enemmän vielä korruption torjumiseksi. Siis 88 prosenttia sanoi näin. Mutta Tukholman ohjelma ei vastaa riittävästi Euroopan kansalaisten huolen tässä suhteessa. Ja kysymys kuuluukin, Minkälaisia konkreettisia tuloksia nähtävissä puheenjohtajakauden loppuun mennessä, kun puhutaan korruption torjunnasta? Mitä haluaisitte komission tekevän, jotta päästäisiin konkreettisiin tuloksiin? Kiitos. Kiitos. Kiitos, edustaja fana. Grazie, ministro della giustizia. Kiitoksia. Kiitoksia, rouva oikeusministeri, joka eh, suositti tähän keskusteluun. Toivoisin, että voisin käsitellä tässä eh, oikeuskysymystä erityisesti meidän eh, maamme Italian kannalta. Valitettavasti Italiassa on eh, luotu lakeja, jotka ovat de facto muuttaneet perustuslakia. Esimerkiksi artikla 3 määrää, että kaikki Italian kansalaiset ovat eh, yhdenvertaisia lain edessä yksinkertaisella lailla, niin kuin sanoin, Ado Alfanon laki ei kuitenkaan ole voimassa, koska nyt on annettu määräyksiä, jotka koskevat eh, lain edessä loukkaamattomuutta, mutta jotka asettavat eh, ihmiset eriarvoisiksi. Eh, vetoaisin kaikkiin ryhmiin, jotta Alfanon lakia voitaisiin soveltaa ja että tämä asia otettaisiin kysymyksessä, kysymys otettaisiin esiin myös täysistunnossa. Italiassahan on tiettyjä tuomareita, joihin vaikuttaa poliittinen tilanne. Lainsäädännöstä oikeutta voidaan tällä tavoin käsitellä poliittisin perustein. Haluaisin, että oikeus sinällään otettaisiin käsiteltäväksi kysymykseksi ja erityisesti oikeus Italiassa, erityisesti kun Italia on ainut maa, joka on tuomittu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Haluaisinkin tietää, mikä on Ruotsin kanta puheenjohtajamaana Berlusconin osalta eh, eh, ministerikokouksessa eh, huippukokouksessa ei voida puhua sovelletusta eurooppalaista oikeudesta. Ja haluaisin myös puuttua ryöstettyjen lapsien ongelmaan. Edustaja Papadopoulou. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt on aivan totta, että Tukholman ohjelma on hyvin kunnianhimoinen. Siinä on aivan konkreettisia toimia, joihin pitäisi ryhtyä. Kyproksella halutaan tehdä yhteistyötä teidän kanssanne, koska me olemme Euroopan unionin välimerellisin rajavaltio ja meillä on merkittävä ongelma, eh, kun puhutaan laittomasta maahanmuutosta kolmansista maista. Minulla on eh, kysymys, mitä tapahtuu Kyproksen 36 prosentille alueelle, joka on Euroopan aluetta, mutta joka on eh, Turkin mm, armeijan miehittämä, ei ollut sitä jo pitkään. Nämä Tämä on avoin haava ja e, tuohon liittyy juuri e, laiton maahanmuutto. E, siellä kaupataan lapsia ja naisia ja tehdään rikoksia ja siellä ei sovelleta muun Euroopan oikeutta. On sellaisia nimiä, jotka tunnemme. Siellä on myös pimeää taloutta, rahanpesua ja kaikki tämä tapahtuu Euroopassa. Mitä aikoo tehdä Ruotsi puheenjohtajakaudellaan, jotta suojata näitä miehitettyjä alueita, jotka ovat kuitenkin eurooppalaisia alueita? Mitä te aiotte tehdä, jotta painostaisitte eh, Turkkia, tätä miehittäjävaltiota? 2009 vuonna eh, EUn eh, ei vieläkään ole tässä suhteessa hoitanut kansainvälisiä velvollisuuksiaan. Kyproksen tasavalta tarvitsee vahvistusta Europolin kautta ja äh, apua, äh, kun puhutaan eurooppalaisista alueista, joita äh, Turkki miehittää. Wikström. Edustaja Wikström. Det är med glädje och stolthet som minä äh, ylpeänä vastavalittuna edustajana täällä saan puhutella nyt äh, omaa ministerinä. Kovasti jännittävää, että saamme yhdessä tätä asiaa työstää. Tämä on yksi tärkeimmistä EUn äh, ja tulevaisuuden haasteista, tämä rikollisuuden vastainen taistelu. Ministeri on maininnut nämä painopistealueet. Minä haluaisin tässä nostaa rikollisuuden torjunnan lisäksi myöskin nämä ihmisoikeudet esille. On tärkeää varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan, kun jäsenmaat harmonisoivat lainsäädäntänsä Eh, ihmisoikeuden eh, oikeustilanne eri eh, jäsenmaissa on hyvin erilainen. Voi, onko ministeri valmis lupaamaan jonkinlaisia minimikriteereitä ihmisoikeuksille ja että se, ne myöskin sitten otetaan mukaan syys-joulukuussa hyväksyttävän Tukholman ohjelmaan? On tärkeää, että ihmisoikeudet määritellään ja niistä sovite, sovi, sovitaan yhdenmukaisella tavalla jäsenmaissa. Kiitoksia. Kiitos. Signora Borsellino. Kiitoksia, edustaja Borsellino. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen kuullut puhuttavan järjestyneestä rikollisuudesta, olen kuullut puhuttavan terrorismista, mutta mitään en ole kuullut puhuttavan järjestyneestä rikollisesta, joka on tyypiltä mafiarikollisuutta, joka on aivan erilaista kuin muu järjestynyt rikollisuus. On ihan selvää, että Europolin vahvistuminen on tärkeä osa tekijä, koska ne, jotka huolehtivat mafiatyyppisestä järjestyneestä rikollisuudesta, ovat eläneet ja kärsineet siitä, eh, ovat eläneet siinä tilanteessa ja kärsineet tilanteesta, että eh, tietoja ei ole välitetty, vaan eh, mafia jo paljon ennen Euroopan unionia poisti rajat jäsenmaiden väliltä. Ruotsi jäsen, puheenjohtajavaltiona voisi takavarikoida mafian avulla saadut, saadun omaisuuden Kyseessään on valtavista jättiläismäistä summista, joita ei ole käytetty Italiassa. Meillä tarvittaisiin rahaa sosiaalisiin tarpeisiin ja niin varmasti muissakin Euroopan maissa mutta minkälaista järjestelmää varojen perimiseen ei ole. Kiinnittäisin huomiota myös toiseen kysymykseen, tarkoitan todistajia. Mafia oikeudenkäynnissä on todistajia joita täytyisi suojella aivan erityisellä tavalla, kun otetaan huomioon vaara, jolle he asettuvat alttiiksi, kun he antavat todistuksensa oikeudenkäynnissä. Joten haluaisin tietää, mitä Ruotsi puheenjohtajamaana on suunnitellut heidän hyväkseen. Ja lopuksi vielä edustaja Hankis. Örömteli volt és megnyugtató hallani miniszterasszony. Kiitoksia puheenjohtaja minulle oli suuri ilo saada kuunnella ministerin puheenvuoroa. Eh, tässä puheenvuorossa ministeri otti esiin sen, miten tärkeää on torjua eh, järjestäytynyttä rikollisuutta. Eh, on aivan totta, että järjestäytynyt rikollisuus on rajat ylittävää ja siitä syystä sitä pitää torjua myös koordinoidusti. Niin kuin monet muut ovat jo sanoneet, nyt pitäisi vahvistaa ähm, Europolin asemaa tässä. Uskon, että prioriteetit ja näkökohdat, jotka ministeri mainitsi, ovat hyvin tärkeitä. Hän mainitsi koordinoinnin esimerkiksi, mutta joidenkin näkökohtien osalta on hiukan riittämättömyyttä ja minä haluaisin, että hän konkreettisesti puhuisi vielä yhdestä näkökohdasta. Kyse, kyseessä ovat rahasiirrot offshore-bankeista ja niiden suhde järjestäytyneeseen rikollisuuteen. rikollisuuteen. Miten voitaisiin tätä kysymystä paremmin vielä hoitaa. Minä tiedän, että monat äh, puuttuivat jo terrorismin äh, syihin, mutta haluaisin äh, vielä selittää, minkä tähden tämä asia kiinnostaa minua henkilökohtaisesti. Oma maani Unkari on entinen kommunistivaltio, joka on siirtynyt demokratiaan ja meillä on edelleen paljon parannettavaa tässä suhteessa. Ja tästä syystä järjestäytynyt rikollisuus on aivan erikoislaatuista Unkarissa. Me törmäämme siihen ja varsinkin minä, koska olen sellaisessa laitoksessa ollut johtajana, jossa puututaan näihin kysymyksiin. On tärkeää, että asiaan puututaan. Kyse on siitä siis, että Unkarissa ja muissakin maissa, joissa on siirrytty demokratiaan onneksi rauhanomaisesti, ei verta vuodattaen. Tämä tarkoitti tämä siirtymä myös sitä, että kommunistiset järjestöt, salainen palvelu ja vastaavat ja niiden jäänteet ensimmäisenä demokratian aikoina niillä oli eh, tärkeä etulyöntiasema, eh, koska eh, niillä oli käytössään paljon varoja, jotka voitiin siirtää sitten yksityissektorille. Ja olen ja tämän avulla saatiin aikaan kansainvälinen järjestäytyneen rikollisuuden verkosto ja tällä tavoin on syntynyt yrityksiä, jotka kukoistavat, jotka vaikuttavat laillisilta, mutta kun me nyt tunnemme nämä yritykset, me tiedämme kyllä, että ne liittyvät järjestäytyneeseen rikollisuuteen. On mm, henkilöitä, jotka ovat maininneet täällä korruption valtion tasolla, niin vien puheenvuoroni päätöksen aivan heti. Minä haluaisin kysyä, että kun korruptia, korruptiota torjutaan, miten tähän yhteistyöhön suhtaudutaan? Kiitoksia. Nyt ollaan kovasti yritetty pitäytyä aikataulussa ja aikarajoissa. Me tiesimme kaikki, että tästä tulee aikamoinen tehtävä ministerille, kun hän antaa vastauksensa, mutta me luotamme kyllä siihen, että hän kyllä hoitaa tämän tehtävän. Ähm, Kiitos tästä luottamuksen osoituksesta ja kiitoksia kaikista näkemyksistä ja kysymyksistä ja siitä innostuneisuudesta, jota olette tähän asiakokonaisuuteen osoittaneet. Ja tämä heijastelee myöskin kansalaisten keskuudessa vallitsevaa kiinnostusta aiheessa. He haluavat, että rikoilusta torjutaan mahdollisimman tehokkaasti, mutta ovat sitten huolestuneita siitä, että millä, millä tavalla nämä, tämä taistelu sitten käytännössä toteutetaan. Tässä on tukku, tukku vaikeita kysymyksiä ratkaistavana. Teillä on edessänne ensin muutama jännittävä kuukausi edessänne Ruotsin puheenjohtajuudella ja sitten jatkovuosina tilanne jatkuu yhtä mielenkiintoisena. Muutamiin kysymyksiin kokonais kysymysnippuihin vastauksia. Tässä ensin kysyttiin tätä arviointia ja että arvi, voidaanko tätä sitten varmistua siitä, että tämä tiedonvälitys todellakin toimii tehokkaasti. Haluaisin tässä yhteydessä muistuttaa, että komission tiedonannossahan painotetaan sitä, miten tärkeää on paremmin, entistä entistä paremmin arvioida sitä, mitä me teemme ja mitä me emme. Ja me haluamme tätä, tässä tehostaa työtämme entisestään niin, että me sitten on oikeat toimenpiteet oikeisiin tilanteisiin – kohdennettuna. Vihreiden edustaja aiemmin ehdotti sitä, että pitäisi odottaa, kunnes on arviointi saatu valmiiksi. Minä taas kokeneena poliitikkona olen saanut todeta, että minä voi pysäyttää maailmaa saadakseni vastaukset kaikkiin kysymyksiin, vaan pitää pyrkiä tällä toimimaan samanaikaisesti. Mitä tulee esimerkiksi matkustajatietoihin, Kaikkihan me, ka, monet jäsenmaat käyttä, käyt, käyttävät omassa rikollisuuden taistelussaan PNR-tietoja. Esimerkiksi 90 prosenttia Ruotsissa ää, Arlannan huumettakavarkoista tapahtuu matkustajatietojen perusteella. Tässä on kysymys siitä, että pitäisikö sitten kytkeä osaksi jotain laajempaa kokonaisuutta – ja monet jäsenmaat ovat kyseenalaistaneet tämän yhteistyön tärkeyttä ja järkevyyttä. Siinä ei ole kovin pitkälle päästy. Mehän tiedämme, että oikein käytettynä matkustajatiedot voivat paljastaa tiettyjä, tiettyä toistoa, esimerkiksi tapahtumaketjua, mallia. Ja sitten siitä on tietysti periaatteessa pyritty poistamaan kaikki yksityisen suojaa äh, rajoittavat äh, tai vahingoittavat tiedot, joka on tietysti hyvin haasteellistakin. Mitä tulee Swiftin ja Aktaan, äh, parlamentti saa näistä asioista niin paljon tietoa kuin mahdollista osa muihinkin valiokuntiin kuin tähän Ruotsi äh, pyrkii edesauttamaan prosessien avoimuutta. Äh, ja me olemme olleet kriittisiä esimerkiksi siitä, että akta-keskustelut käydään suljettujen ovien takana. Minusta olisi, olisi parempi, että kaikki olisi avoim, avoimesti pöydällä, ettei kenellekään synny mitään salaliittoteorioita sitten muhimaan mielessään. On tietenkin aina kun äh, tätä äh, koskemattomuutta äh, pyritään turvaamaan, silloin törmätään tie, tiettyihin kolmannen pilarin kysymyksiin, jotka ovat aivan tavallaan sivuraiteilla tätä yleistä tätä keskustelua ajatella, mutta jotka kuitenkin vaikuttavat kokonaisuuteen. Puheenjohtajamaana pyrimme tekemään kaikkemme tämänkin asiakokonaisuuden avaamiseksi ja että se tieto, mikä on äh, välitettävissä parlamentille, se tullaan välittämään myöskin. Emme me pyri millään muotoa äh, pimittämään tietoa. Asiat ovat kuitenkin monimutkaisia. Me joudumme siinä sitten lyömään viisat päämme yhteen hyvän tuloksen aikaansaamiseksi. Sitten mitä tulee mon Monet viittasivat mafiaan, äh, terrorismin vastaiseen taisteluun, talousrikollisuuteen. Meillä on olemassa äh, säädöstö ja instrumentit ja välineet tämän asian hallitsemiseen. Me haluamme, haluamme, että tätä tällä tiellä ollaan. Voiton tavoitteluhan tässä on rikollisuuden kaiken, kaiken rikollisuuden lopullisena tavoitteena. Eli jos me pääsemme siihen puuttumaan tähän rahaliikenteeseen, silloin me voimme hyvin tehokkaasti ennaltaehkäistä rikollisuutta ja taistella sen seurauksia vastaan. Tässä tietysti on paljon perää niissä väitteissä, jotka viittaavat taloudellisen kriisin rooliin tässä yhteydessä että, että se luo hyvää kasvualustaa rikollisuudelle ja muullekin epärehelliselle toiminnalle. Siitä olemme yhtä, yhtä myös edustaja Weber taisi ottaa esille tämän lainsäädännön siirtämistä ja että tämä toimivaltakysymysten erilaisesta roolista, se pitää kyllä paikkansa <clears throat> esimerkiksi tämä, tämän ää, lainsäädännön, ää, lainsäädäntömenettelyjen ää, yhdenmukaistaminen on erittäin tärkeää. Nämähän on, ovat hyvinkin rajat ylittäviä, ylittäviä tapauksia monetkin huumettaville. Yhdessä maassa sitten se ää, ää, sitten Tukholmaan Tukholman poliisi saa jonkun sieltä kiinni, mutta sitten siellä matkankin varrella saattaa olla kautta kulkumaita. Et kun me siirrämme tämä, hajautamme moneen maahan, kaikkihan ymmärtävät, että koko tämä prosessi pitäisi voida, oikeudenkäyntimenettely pitäisi voida siirtää yhteen maahan käsiteltäväksi sen sijaan, että se oli hajatettua moneen maihin siinä sitten tämä hajautettu tutkimustoiminta tuottaa aika vähäisiä tuloksia useinkin, koska kerran rikollisuuskin on rajat ylittävää tehokasta toimintaa, myöskin sen vastaisen taistelun tulisi sitä olla. Ei se ole tokikaan mikään simppeli kysymys. Tämä, siinä nämä toimivaltakysymykset löyvät toinen toisiaan korvilla aika myöskin, mutta tämä päätavoite on kumminkin sen verran tärkeä, että olemme päättäneet tähän omistaa aikaa ja vaivaa. Ja, ja siellä äh, joskus pitää vähän tarkastella täältä avustajankin äh, mielipiteitä, että ollaanko menossa liian pitkällä vai eikö. Sitten äh, nämä ihmisten ää, nämä perusoikeudet, ää, ehkä jotkut toteavat, että tämä on aika vähän vähäistä, vähäistä, mitä ollaan esitetty, mutta jokainen ymmärtää, että, että se, että syytetään jostakin rikoksesta jossakin maassa on aika kova juttu. Jokaisen pitää oivaltaa, saada tietää, että mistä silloin on kysymys. Ja siinä tulkkaus- ja käännöspalvelujen tarjoaminen on perustavaa, perustavan tärkeää. Meidän pitää olla tietysti mahdollisuus varmistaa oikeusturva kaikissa tilanteissa jostain on lähdettävä. Ja Ruotsi on esittänyt tällaisen konkreettisen ensimmäisen askeleen ja jättänyt sitten oven auki vaihettaiselle neuvotteluille asian edistämiseksi. Toki me arvio, arvostamme sitä ja ar- ymmärrämme, että oikeusjärjestelmät jäsenmaissa ovat erilaiset ja saattaa olla hyvin hankala ää, sopia yhtenäistävistä asioista – mutta e, ajatuksena on, että, tai päät, asia on, että useimmat jäsenmaat ovat samoilla linjoilla tarpeesta lähentää lainsäädäntöä tältä osin. Ja että ihmiset todellakin sitten e, ovat sama, siis jäsenmaissa ollaan samaa mieltä siitä, että asukkaiden pitää päästä jyvälle siitä, mistä on kysymys, jos he jossain, jossa, jostakin syystä joutuvat viranomaisten kanssa tekemisiin ulkomailla mitä sitten tulee tästä ihmisoikeusjulistuksen hyväksymisestä Euroopan unionin tasolla silloin. Sitä tulee selkeästi ja laki jokaisessa jäsenmaassa. Totta kai näin pitäisi toimia. Me olemme, me, meillä on velvollisuus toimia syrjimättömällä tavalla – ajatellen näitä äh, yleissopimuksia ja tulen toimimaan kaikin voimin, että myöskin sitä sitten käytännössä sovelletaan, pannaan täytäntöön. Te itse olette huomanneet, että, että tämä on joskus hyvinkin problemaattista, koska puheenjohtaja äh, äh, ja kellonsa huolestuneena. Täytyy se vielä mainita, mitä todettiin Europolista. Se on aika pieni organisaatio, muka ei suinkaan, en ole yhtään samaa mieltä. Se on kasvanut äh, tehokkaaksi ja nopeasti. Ja äh, äh, siitä virastoksi muuttaminen tulisi lisäämään byrokratiaa, en sitäkään ole varma. Mutta puhumme rikollisuuden vastaisesta taistelusta. Yhteen, yhteen kasatut poliisi, poliisin potentiaalit ja voimat ovat mittavat. Ella Wainwright totesi kommentissaan E, että, että viranomaisilla ei ole tällaista operatiivisia tehtäviä Euroopan unionilla, mutta faktana on, että Europol voi yhdessä kansallisten poliisiviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa kerätä yhteen voimat ja varmistua siitä sitten, että yhteistyö käy, sujuu niin tehokkaasti ja tehokkaasti ja tuloksekkaasti kuin mahdollista, niin että nämä Äh, tarjolla olevat resurssit käytetään luomaan lisäarvoa tälle yhteistyölle. eurooppalaisten viranomaisten pidä suinkaan sorkkia sellaisia asioita ja käyttää aikansa siihen, joka hoituu paremmin kotitanhuvilla. Mutta silloin, kun eurooppalaisella yhteistyöllä on lisäarvoa, silloin sitä kannattaa voimistaa. Tässä ei nyt varmaankin vastaamatta mu- äh, muutamia kysymyksiä tieten tahtoen, koska en katso niiden kuuluvan omaan, äh, omaan toimivaltaani, etten lähtiä su- suotta nyt sitten tule sohaiseksi muurahaispesään. Mutta äh, lopuksi haluaisin todeta, miten olen arvostanut teidän innostuneisuuttanne ja kiinnostuneisuuttanne tähän asiakokonaisuuteen. Sähköpostiosoitteemme on käytössä kaikille teille Ah. Ja, jos te osoitatte kysymyksen minulle, katson siitä, että se päätyy asiantuntevaan asiantuntiviin käsiin ja saa asianomaisen vastauksen. Ja yhteistyö rikollisuuden vastaisessa taistelussa ja muissa kysymyksissä on ö, yhteistyövoimaa, kuten tässä olemme huomanneet. Kiitos tästä. Kiitos. Minister, we really Kiitoksia kovasti ministerille erinomaisesta työstä täällä teidän panoksestanne hedelmälliseen keskusteluun. Meillä on vielä paljon edessämme, koska ministeri sanoi, että hänen kollegansa Eh, Billström eh, tulee tänne kello kolmelta iltapäivällä ja te tiedätte kyllä, että eh, tuolla esityslistalla on mukana myös kohta, josta pitäisi keskustella juuri nyt. Kyseessä on lausuntoluonnos budjettiin 2010, mutta me olemme tässä jo ylittäneet tähän mennessä aikamme, joten siitä syystä ehdotan, että viemme päätökseen aamukeskustelun ja siirrämme budjettikeskustelun heti Billströmin esityksen jälkeen ja sitten Eurojust käsitellään sen jälkeen. Sopiiko tämä muutos? Jos näin on, niin sitten kello 15. Edustaja Boskort. Order, een vraag, uh, want uh, het is nu tijdens het Zweedse voorzitterschap, maar ook het Tsjechische... niin meillä on Ruotsin puheenjohtajakausi nyt, mutta meillä oli Ranskan ja Tsekin puheenjohtajakaudella niin, että meille ei vastattu täällä valiokunnassa tähän äh, syrjimättömyysdirektiivikysymykseen. Ehkä äh, Sabuni, joka on vastuussa tästä, hän puhuu tästä direktiivistä, ehkä äh, hän voisi kysyä nämä kysymykset, koska tässä valiokunnassa syrjimättömyysdirektiivi on ohitettu. Okay, we take notice. Kyllä tämän panemme merkille, mutta joka tapauksessa kello 15 tulee Ruotsin ministeri Tobias Billström. See you, see you tomorrow. I didn't introduce myself. Tomas Banka.